työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti. Aloitamme. Kambodjan lakiesityksestä aiheena kansalaisjärjestöt ja ammattiyhdistykset. Annan puheenvuoron tekijöille. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Ernest Maragall. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kuten on aivan selvää, me puolustamme tietenkin tätä päätöslauselmaa. Uskon, että muiden tekijöiden kanssa olemme tässä samoilla linjalla ja toivon, että myös kaikkien ryhmien kanssa siitä olemme samoilla linjalla siitä, sen suhteen, että olemme huolissamme Olemme jo tottuneitakin tähän tiettyyn toistuvuuteen ja huolta aina silloin tällöin ilmaistaan suhteessa tiettyihin tapahtumiin, joita on tässä parlamentissa jo käsitelty useaan kertaan. Viimeksi puolitoista vuotta sitten käsittelimme täällä Kambodžan tammikuussa 2014. Tämä pitäisiköhän meidän pohtia sitä, että onko tässä to, tal, hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien oikeusvaltioiden välillä selkeä linkko, linkki, että toi, turvataan tietyt oikeudet myös Kambodžassa. On nyt tehty hallituksen taholta lakiesitys, joka koskee kolmea alaa ja vaikuttaa siltä, että siinä ei millään tavalla kunnioiteta sitä, mikä vastaisi meidän käsittääksemme sosiaalista keskustelua ja, ja, ja, ja asioisia menettelyjä. Kyseessä ovat kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot, joiden pitäisi olla juuri näiden perusoikeuksien tärkeimpien puolustajia. Kambodžassa samanaikaisesti viime vuosina on toistunut nämä klassiset tapaukset, jotka koskevat sitä, että on on otettu pienviljelijöiltä suuria maa-aloja valtion omistukseen ja niitä on myön, niihin, niille on annettu erilaisia rakennuslupia ja myös pieniin työpajoihin on kohdistunut ihmisoikeuksien vastaisia toimia. Osa tästä todellisuudesta liittyy myös meihin, meidän teollisuuden pyyntöihin ja kysyntään ja kulutusmalleihin. Sokeri, ruokko limonaditeollisuuksilla on yhteyttä tietenkin ja meidän suurilla kauppaketjuillakin on tänne, tässä oma osansa. Olisikin pohdittava sitä, kun ajatellaan tätä kaikki paitsi aseita aloitetta, pitäisikö siihen lisätä toinenkin aloite, kaikki paitsi aseet, mutta ei mitään ilman oikeuksia. Tällainen lisäys voisi olla erittäin tarpeellinen. Kiitoksia. Muchas gracias. Uh, adesso onorevole Ignacio Corrao. Kiitoksia seuraavana eh, Corrao. Yksi minuutti. Grazie, grazie presidente. Bene, credo che il pres- Kiitoksia puhemies. Kun puhumme Kambodjan tilanteesta, niin pitää lähteä siitä, että me rahoitamme suurimmassa osassa kaikkia Kambodjan kehitysprojekteja. Usein on käytetty Kambodjan kansalaisjärjestöjä tämän tyyppisten kehityshankkeiden eteenpäinviejinä. Minusta on selvää, että täällä on iso ongelma. Jos tämä laki hyväksytään, sillähän rajoitetaan merkittävästi ammattiliittojen jär- vapautta ja järjestäytymisvapautta. Ja näin todella ne tehdään hallaa meidän kehityspyrkimyksillemme Kambodžassa. Tämän päätöslauselman kautta pyritään juuri tähän tavoitteeseen, eli siihen, että lakia ei hyväksytä, koska se palauttaisi maan sata vuotta taaksepäin. Olisi sen sijaan jatkettava vuoropuhelua ja säilyttää näitä kehityshankkeita, joita voimme, no, joita voimme, joiden kautta Kambodžalla voi olla parempi tulevaisuus. Kiitoksia. Eh, next Kiitoksia edustaja Korrao. Seuraava puhuja. Edustaja Demesmaker. Niin puhemies, Kambodžassa hallituspuolue haluaa rajoittaa eh, ristiriitaisella välineellä yrityselämää. Kambodjan kansanpuolue haluaa velvoittaa kaikki kansalaisjärjestöt ja järjestöt, niin on rekisteröityvä ja kerrottava kaikki rahoituksestaan. Hun sen pääministeri pelkää, että kansalaisjärjestöt, että niitä käytetään ulkomaalaisten käsissä hallittu heikentämään. Eikä tässä nyt ole kysymys niinkään siitä, etteikö tarvittaisi sääntöjä näille tuhannelle kansalaisjärjestölle, mutta kuitenkin tämä lainsäädäntö on tehty täysin salassa ja halutaan viedä nopeasti lävitse. Eli tässä halutaan nyt rajata kansalaisyhteiskuntaa. Esimerkiksi eilen oli mielenosoituksia. He pelkävät, että tässä rajoitetaan demokratiaa. Me kehotamme, että yhdessä kansalaisyhteiskunnassa kansalaisyhteiskunnan he tarkistaisivat tätä lainsäädäntöä ja tätä me vaadimme tällä, täy- tällä paperilla. Jeroen Lenners, one minute, take a floor, please. Kiitoksia edustaja Lenners, yksi minuutti. Yes, thank you very much, uh, Kiitos puhemies ja kiitos myös komission sen Malmströmille siitä, että hän on täällä meidän luonamme tämän iltapäivän. Kyllä suuressa arvossa on iloinen siitä, että meillä parlamentissa on näin voimakas yhtenäinen kanta, voimakas kanta, jossa sanotaan, että siellä, missä kansalaisyhteiskunta kukoistaa, myös demokratia kukoistaa ja missä ammattiliitot voivat toimia, siellä myös demokratia kukoistaa, joten meillä on kaksi avainviestiä Kambodjan hallitukselle. Ensinnäkin pitäisi vetää pois laki, joka koskee kansalaisjärjestöjä, riippumattomia kansalaisjärjestöjä, pois laki, joka koskee ammattiliittoja. Johdattakaa siitä, että mikä tahansa lainsäädäntö tällä alueella tulevaisuudessa vastaa kansainvälisesti tunnustettuja perustavanlaatuisia vapauksia ja hyväksytään vain osallistavan prosessin myötä, joka sisältää vuoropuhelun sidosryhmien kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa. Kiitos. Dankjewel. Signora diputada. Kiitoksia. Edustaja Lopez Bermejo, yksi minuutti. Por favor arvoisa Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti, sama joka vaatii komissiolta allekirjoittamista kehitysmaiden kanssa, siis kaupasopimusten allekirjoitusta kehitysmaiden kanssa, joka mahdollistaa kansallisten yhtiöiden tunkeutumista näille markkinoille. Nyt teeskentelee, ettei se tiedä näiden seurauksesta. Sehän merkitsee, että viljelijät joutuvat lähtemään omilta mailtaan ja työntekijöitä näissä vientiteollisuuden yrityksissä äh, väärinkäytetään. Haluaisimme väär, vedota Kambodjan hallitukseen ilon äh, yleissopimus äh, sitä on noudatettava ja olisi myös jarrutettava ja lopetettava tämä viljelymaiden haltuunotto suurien viejien taholta. Euroopan parlamentin olisi tehtävä muutakin kuin muistutettavan, muistutettavan näistä periaatteista. Meidän on huolehdittava siitä, että työoikeudet ja maaoikeus ovat mukana näissä yhteistyö- ja kumppanuussopimuksissa erityisesti vähiten kehittyneiden maiden kanssa. Vain näin voidaan välttää se, että ollaan mukana hyödyntämässä väärin näiden työntekijöiden panosta. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Marietta Schaake. One minute, take a floor, please. Uh, Kiitos puhemies, komission jäsen kollegat. Me olemme kaikki huolissamme siitä roolista, joka Kambodžassa kansalaisjärjestöillä on. Niitä on noin 000, mutta nyt niitä lähdetään suitsimaan tällä uudella lailla. Eikä se riko ainoastaan Kambodžan perustuslakia, vaan myös kaikkia niitä sitoumuksia, joita hallitus on tehnyt. Me olemme vahvasti sitoutuneet ihmisoikeuksien Sen EU käyttää noin 410 miljoonaa euroa 2014-2020 eh, me vetoamme Kambodjan viranomaisen, että ne eivät ainoastaan kunnioittaisi ihmisoikeuksia, vaan että ne kunnioittaisivat sitä tärkeää roolia, eh, joka liittyy eh, kukoistavaan kansalaisyhteistyön yhteiskuntaan ja että kasvu kulkee käsi kädessä sen kanssa. Ja sen vuoksi pyydämme, että hallitus arvostaisi ja kunnioittaisi kansalaisyhteiskunnan vapauksia ja oikeuksia. Thank you, Will. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Weiderholzer, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kambodža on yksi tämän maailman kovia kokeneemmista maista Polpot-hallituksen rikokset katsoivat jopa kolme miljoonan ihmisen kuolemaan, edelleen keittävät varjonsa maan ylle ja tie tästä pimeydestä kohti. Demokratia on ollut pitkä tie, tie kohti hyvinvointia ja yksilön vapautta kohti. Viime vuosina on onnistunut saada aikaan kansalaisyhteiskunnan kehitystä, jolla on lisämerkitystä. Hunsenin hallitus on nyt kuitenkin alkanut horjua ja on valitettavaa, että juuri nyt puitteet, joissa kansalliset ja ammatilliset toimivat ovat joutuneet järjestämäisen kiristämisen kohteeksi. Ja tämä on piirre, joka on nähtävissä muissakin nousevissa talouksissa, mutta juuri Kambodsan taustaa ajattelen on tehtävä kaikki, jotta estetään se, että tie johtaa pois demokratiasta, eikä tämä demokraattinen tie katkea jo alussa. Dank. Uh, on behalf... Kiitoksia. Seuraavana SND-ryhmän nimissä edustaja Tarabella. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission sen hyvät kollegat. 36. kesäkuuta sadat tuhannet aktivistit pyrkivät osoittamaan mieltään tätä uutta lakiehdotusta vastaan, joka koskee kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja. liittoja Voimme tietenkin vain yhtyä heihin. Omalta osaltani haluaisin ilmaista närkästyksen, kun tämän lain osalta se on täysin ilmaisun vapauden vastaus, vastainen. Työntekijät ovat yhä uhattumpia. Yhdeksän vuotta sitten johdin parlamentin valtuuskunnan Kambodžaan ja tarkoituksena oli tarkastaa, edistetäänkö siellä ihmisoikeuksien alalla. Kuten kun Rautalle muistutti, olemme tärkein lahjoittaja. Kambodža on kiinnostava suhteet EU, koska annamme paljon rahaa kehityspolitiikkaan. Eikö nyt olisi jo aika lähettää sinne taas valtuuskunta tarkastamaan, mikä tilanne on? vieläkö jatketaan siellä hyvällä tiellä vai eikö, ja mahdollisesti voidaan katsoa, minkä verran siellä, sinne todellakin tukea annetaan ja mitenköhän voitaisiin suunnata tilanteen kehittyminen taas parempaan suuntaan. Euh, Kiitoksia edustaja. Seuraavana esim. menettely ilman puhujalistaa. Annan puheenvuoron yhdelle edustajalle kustakin ryhmästä aluksi. Pekne, pane předsedající. Já jsem velmi... Kiitos, puhemies olen erittäin iloinen siitä, että olen voinut kuunnella tätä keskustelua. Olin Tsekin hallituksessa vastaamassa lainsäädännöstä, joka liittyy yhdistymisoikeuteen, ja tämä on perustavanlaatuinen oikeus missä tahansa demokraattisessa valtiossa, että meidän on pidettävä kiinni siitä, että demokratia, äh, Kambodža hyväksyy lainsäädännön, joka vastaa eurooppalaisia normeja mikä tahansa kansalaisjärjestö tai yhdistys, jos se, tarvit, jos se vastaa juridisiin vaatimuksiin, voidaan perustaa vain rekisteröimällä se, eikä valtiolla saa olla oikeutta estää näiden järjestöjen syntymistä ja vakiintumista Kambodžassa. On tärkeää sanoa tämä ja on tärkeää myöskin yhdistää tämä taloudelliseen apuun, jota me annamme Kambodžalle. Jos ei Kambodža muuta lainsäädäntöään, sen pitäisi vaikuttaa myöskin sen talousjärjestelmään. Pan poseł Doru Klaudian. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Pusulik. Panie president, I would like to express my worries. Haluaisin ilmaista huoleni liittyen näihin äh, lain, äh, lakiluonnoksiin, jolla pyritään rajoittamaan järjestäytymisoikeutta kokoontumisoikeutta, puheoikeutta. Se tulee rajoittamaan kansalaisyhteiskuntaa huomattavasti Kambodžassa. Kaikkein äh, tärkein, tai tämä kaikkein tärkein laki näistä tulee todellakin vaikuttamaan äh, ruohonjuuritason kansanjärjestöihin ja niiden yhteistyöhön muiden kansalaisjärjestöjen kanssa samoin kuin yhteistyöhön Euroopan unionin äh, kehitysyhteistyöohjelmissa. Unioni on tehnyt äh, tärkeän, äh, antanut tärkeää tukea, tukea uudelleen äh, rakentamiseen Kambodžassa ja EU on Kambodžan suurin kumppani yhteistyössä ja tuessa ja ihmisoikeuksien tuessa. Meidän täytyy tukea hallitusta niin, että se vetäisi tämän lain takaisin. Uh, pan poseł Iwan Jakowczyk. Kiitoksia sitten gospodine predsjedniče. Kiitoksia puhemies. Sen jälkeen, mitä Kambodžassa on koettu sotien ja tragedioiden jälkeen, odottimme, että maa edistyisi, mutta Kambodžassa onkin pakki päällä. Maa alan kaappaukset ja ammattiliiton oikeuksien supistaminen ja kansalaisjärjestöjen toiminnan vaikeuttaminen ja järjestäytymisvapauden ja kokoontumisvapauden ihmisoikeuksien rajoittaminen osoittaa, että Kambodžassa mennään taaksepäin. Tunnemme sympatiaa tätä maata kohtaan. Uskomme, että Kambodža voi tehdä hyvää yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja Euroopan unionin pitää asettaa vahvat periaatteet. Meidän on vaadittava Kambodžaa pitämään, ottamaan lainsäädäntöön ne perusoikeudet mukaan, mihin me uskomme. Niistä on pidettävä kiinni. Onorevole Fabio Massimo Castaldo. Edustaja Massimo Castaldo. Giki preses. Ci troviamo di fronte. Kiitoksia. Tässä on kolmenkertainen isku, joka kohdistuu ihmisoikeuksiin, vapauksiin, kansainvälisiin järjestöihin ja ammattiliitto-oikeuksiin. Pääministeri Kambodžassa on yhä autoritäärisempi. Tämä lakiesitys on hieno esitys siitä. On olemassa myös tietty rikollisuutta koskeva laki, joka tulee myös verkkovapautta loukkaamaan meidän pitäisi odottaa paljon Kambodsalta, mutta myös meiltä itseltämme. Missä määrin voimme taata, että meillä on johdonmukainen kauppapolitiikka joka, ja että monikansalliset yrityksemme ei kaappaa kambodsalaisten maa-aloja ja näin ollen tue auktoritaarista toimintaa. Poliittiset kansallisoikeudet muistuttavat meitä siitä, että kansallisoikeudet, äh, järjestäytymisoikeudet, kokoontumisvapaudet ja muut eivät ole sellaisia, mistä voidaan neuvotella. Komission on edellyttävää ja vaadittavaa Kambodjan hallitusta perääntymään välittömästi tämän aloitteen osalta. Kiitoksia. Grazie, Nervole. Castaldo. Kiitoksia, edustaja Castaldo. Seuraavana Kristina Morvai. Proszę. Ehm, Teretettelis. Hän on todella myöskin esittämässä kysymystä, se onkaan provokaationa edustajatovereilta, niin hyvin konkreettisesti toivon, että he nyt kuuntelevat tolkkausta. Toivon myöskin, että komission jäsen kuuntelee minua, sillä haluaisin kysyä häneltä konkreettisesti ja kuulla konkreettisen vastauksen. Haluaisin kysyä, tietääkö Euroopan komissio Judith Schiman tapauksesta? Hän on tunnetuin, hän oli tunnetuin ammattiyhdistysjohtaja Unkarissa – ja hänet on juuri tuomittu kolmen vuoden vankeustuomioon erittäin oudossa olosuhteissa liittyen nimenomaan toimintaan ammattiyhdistyksissä. Ja hän oli poliisien ammattiyhdistyksen johtaja. Hän oli myöskin silloin mukana, kun äh, oli tällaista val- massan, massoittais, massoittaista poliisina tämä väkivaltaa Unkarin kaduilla. Ja, ja hän äh, toi julk- julkisuuteen sen, että äh, hän sai äh, laittoman äh, käskyn. Ja nyt kun me puhumme Kambodsasta, Unkari on EUn jäsenvaltio ja siellä tapahtuu tällaista. Haluaisin saada konkreettisen vastauksen teiltä. Kiitos. Ja nyt Euroopan komission puolesta komission jäsen Cecilia Malmström. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, me puhumme nyt Kambodžasta, voimme palata Unkarin tilanteeseen joskus toisten. Kuten monet teistä ovat sanoneet, että Kambodžalla on hyvin eloisa kansalaisyhteiskunta ja siellä on paljon kansalaisjärjestöjä, jotka ovat aktiivisia ja Kambodjan hallitussa, kuten tiedätte, on jo vuosia äh, vaatinut, että tulisi tällainen kaiken kattava lainsäädäntö koskemaan lainsäädäntöä, jotta saataisiin sektorille selkeää lainsäädäntöä. Me olemme Euroopan unionista seuranneet tätä hyvin läheisesti sen jälkeen, kun monta vuotta sitten ajatus tästä lainsäädännöstä syntyi. Äh, tästä on käyty sekä virallisia että epävirallisia neuvotteluita Kambodžan viranomaisten ja EUn kesken. Meidän suurlähettilämme ovat hyvin aktiivisia ja heillä on yhteyksiä kaikilla tasoilla tuodakseen selväksi kirkkaasti ja selkeästi meidän näkemyksemme. Ja me olemme tehneet heille selväksi, että tällainen lainsäädäntö, jota he suo, suo, suunnittelevat, sen ei tulisi vähentää ja rajoittaa vapauksia. Demokraattisen prosessin mm. täytyy olla avoin ja siihen kuuluu kuuluu myös eh, hyvä kaikkien osapuolten kuuleminen. Vuoropuhelun, eh, vuoropuhelun kulttuuri on tärkeää. Eh, yritysten kanssa, yksityisen sektorin, kansalaisjärjestön, kaikkien kanssa. Vain tällä tavalla hallitus voi ottaa huomioon lainsäädännön kohteena olevien näkemykset. Ja tällainen mukanottava prosessi antaa hallitukselle mahdollisuuden laatia lakeja, jotka ovat kansalaisten intresseissä. Kambodjan kansalliskokouksella on erittäin tärkeä rooli tässä ja sen vuoksi pidämme hyvää sitä päätöstä, jonka se teki, että järjestetään kuuleminen tai kuulemisia tästä lainsäädännöstä. Osa niistä on jo järjestetty ja me toivomme, että niiden tulokset heijastuvat lainsäädännön tekstiin. On myös tärkeää, kuten monet teistä ovat sanoneet, että on ihan tällaisia henkilökohtaisia kontakteja esimerkiksi Euroopan parlamentin ja Kambodjan kansalliskokouksen jäsenten välillä niin, että voidaan auttaa heitä parantamaan esimerkiksi lainsäädäntöänsä läheisessä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja vuoropuhelun hengessä. Me jatkamme tilanteen valvomista ja kehityskulkoja koska ajoilla, ajoissa, jolloin kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta ja ammattiyhdistykset kohtaavat rajoituksia, niin Kambodžalla olisi mahdollisuus nyt osoittaa, että se todellakin haluaa vahvistaa omaa demokratiaan. Kiitos puhemies. Eh, Kiitos. Kiitos nyt komission jäsenelle. Olen saanut päätösvallan luonnoksen EFDDltä, QE-ryhmältä, ECRltä, EPPltä, yhdistyneeltä vasemmistolta, samoin kuin ALDE-ryhmältä ja S- ja D-ryhmältä.